to the Congress of the Party in Sweden today, so I'm really in a hurry. Good morning uh, everybody, welcome um, at our... Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tähän kokoukseemme. Aloitamme suoraan äänestyksestä kohti digitaalista kauppastrategiaa. Dan Dalton esittelijänä. Ovatko kaikki valmiina? äänestyskortteineen. Eli voimme aloittaa äänestämään nyt. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 31. Close the vote. And it is rejected. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty suurella äänten enemmistöllä onnittelut esittelijälle. Thank you so much. Of course, I have to go to. Yeah, no problem. No problem. Ciao, ciao. Okay, so it means that we can move on to our... Tämä merkitsee sitä, että voimme siirtyä ensimmäisen tämän päivän aiheeseen. Kysymys on tietoverkkoturvallisuuspaketista ja Euroopan komissio esittelee paketin. Paketti julkaistiin 30.9. Se sisältää kolme osiota. Ensinnäkin EUn verkkoturvallisuusstrategiasta on yhteinen tiedonanto, jonka nimi on vastustuskyky ja puolustus, hyvän tietoverkkoturvallisuuden rakentaminen EU:ssa. Ja sitten Enisa-ehdotus, kuten myöskin kolmanneksi tiedonanto siitä, että voidaan parhaalla mahdollisella tavalla täytäntöön panna direktiiviä. Mehän kaikki tiedämme, että täällä IMKossa tunnemme verkkorikollisuuskysymykset hyvin. Ja johdamme parlamentin työtä tässä suhteessa tämä kaiken kattava verkkoturvallisuusstrategia, joka julkaistiin komission toimesta viime kuussa, on siirretty IMKO-käsiteltäväksi, kun taas asetus on ITREllä. Odotamme kuitenkin tekevämme läheistä yhteistyötä tämän asian parissa. Odottelemme sitä, että komissio astuisi saliin. Se tulee tänne siis kolmen minuutin kuluttua. Odotellaan kolmisen minuuttia siis komissiota. Okei, okay, so, um, uh, well... No niin. Tervetuloa varapääjohtaja tänne valiokuntakokouksemme. Ja minä jo tässä vähän kuvailinkin jäsenille sitä, mitä te täällä esitätte. Pyydän teitä sisällöittämään esityksenne tästä verkkoturvallisuuspaketista välittömästi. Oh, thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Arvon vara puheenjohtaja, että sihteeristö, parhaat jäsenet. Hienoa, että voin olla täällä tänään konepääsoston kahden tiimin kanssa. Esittelen kyberturvallisuuspaketin ja siihen liittyvät aloitteet ja toiseksi ehdotamme ehdotuksen, esittelemme ehdotuksen, joka liittyy tietojen vapaaseen liikkuvuuteen. Ensinnäkin kyberturvallisuuspaketista. Siitä voin sanoa seuraavaa. Jos voisimme saada tuon kaavion tuonne näkyviin. Toivon mukaan te näette sen, koska se on melkoisen pienen, pientä tekstiä. Tästä te periaatteessa saatte katsauksen tähän pakettiin. Se on jaettu eri osiinsa. Taustaksi voin todeta, että vuodesta 2003 eteenpäin, jolloin EUn kyberturvallisuusstrategia hyväksyttiin, tiedätte yhtä niin kuin minäkin, tuon jälkeen teknologia ja turvallisuusympäristö on muuttunut huomattavasti. Nyt on myös neljässä teollinen vallankumous tavaran internet, vallankumous. Meillä on valtava määrä laitteita, jotka vuoteen 2020 mennessä halutaan liittää internettiin. Kuten hyvin tiedätte, samanaikaisesti kyberuhkien määrä ja tyyppien määrä vain lisääntyy. Erityyppisiä hyökkäyksiä on tehty ja niitä tehdään päivittäin. Anteeksi nyt mielikuvan näistä hyökkäyksistä. Voin kertoa jotakin lukuja. Yli 4000 ransomware-hyökkäystä tehdään joka ikinen päivä kiristysohjelmia. Tämä on 300 prosentin lisäys siihen, mitä nähtiin vuonna 2015, joten huomattavaa lisäystä lukumääräisesti katsottuna. Jäsenvaltioissa tällä hetkellä arvioidaan, että 50 prosenttia rikoksista, eli puolet kaikista rikoksista tänä päivänä ovat kyberrikoksia. Talouden vaikutus kyberrikoksista on huomattava. Lisäystä on ollut vi- vi- viisinkertainen määrä vuoden 2013-2015 välillä, ja tämä eksponentiaalinen kasvu uskoaksemme tulee kasvamaan, että vuonna 2019 todennäköisesti että ensi vuoteen mennessä kasvanut on nelinkertainen määrä. Tämä osoittaa, mikä tilanne todennäköisesti on, kun tarkastellaan näiden uhkien laajuutta ja määrää EU:ssa. Kuinka tähän voidaan puuttua? 13. syyskuuta komissio teki aloitteen, jonka te näette nyt tässä. Yhtäältä halutaan parantaa EUn häiriönsietokykyä, kun on kyse kyberhyökkäyksistä. Toiseksi halutaan luoda tehokkaita kyberuhkien torjuntakeinoja. Tämä paketti tunnustaa sen merkityksen, joka on nopealla ja tehokkaalla täytäntöönpanolla, kun on kyse NIS-direktiivistä. Tämä valiokunta oli tietystikin mukana tätä laatimassa ja hyväksymässä. Tässä ehdotetaan jotakin lisää toimia, joilla pystymme paremmin vastaamaan kyberuhkiin seuraavalla teollisessa vaiheessa. Tavoitteita on kolme. Ensin koitan varmistaa, että niissä direktiivin nykyiset säännöt pistetään kunnan täytäntöön ja muutkin säännöt. Ja siellä lisätä kapasiteetteja, jotta voidaan tarttua haasteisiin mukaan luettuna suuren luokan kyberhyökkäykset ja nähdään yhä enemmän kolmanneksi. Luodaan yhtenäiset kyberturvallisuusmarkkinat. Tämä liittyy kyberturvallisuustuotteiden markkinoiden kehittämiseen. Neljänneksi, mikä menee hieman syvällisemmin keskustelemaan siitä, miten niistä direktiivistä on kunnon täytäntöön. Kuten te tiedätte, että jäsenvaltiot ovat juuri parhaillaan pistämässä kansalliseen lainsäädäntöön tätä aloitetta ja toteuttamassa sitä toukokuun 2018 on aikaraja tätä varten. Silloin keskuspalvelut ja operaattorit pitää saada myöskin toimimaan viimeistään marraskuussa. Lisäksi annoimme tiedonannon jonka tarkoituksena on auttaa erittäin pragmaattisella ja operatiivisella tavalla jäsenvaltioita, kun ne pistävät täytäntöön direktiiviä. Niitä vuoden 2018 aikataulusta voidaan pitää kiinni. Haluamme varmistaa parhaan mahdollisen johdonmukaisuuden, yhtenevyyden, yhtenäisyyden täytäntöpanossa. Olen myöskin parantaa kapasiteettia, ottaa vastaan haasteita, varsinkin suurin luokan hyökkäyksiin, ottaa reagoida eninsä, joka on teille erittäin tuttu taatusti sen yhteydessä ehdotamme, että lisäämme Elisan toimintakykyä niin, että se voi tarkastella tai niin, että uuden tarkastajan mandaattia, tieto- ja verkkoturvaviraston mandaattia. Samalla annetaan suositus, joka liittyy koordinoistettavasta puuttua suuren luokan hyökkäyksiin. Mandaatin uuden tarkastelu perustuu erittäin laajan julkiseen kuulemiseen. Ehdotuksessa me toteamme, että Enisalla pitäisi olla pysyvä, ei väliaikainen rooli siis pysyvä ja laajempi mandaatti kuin tällä hetkellä. Elisa saa vahvan neuvoantavan roolin, kun kehitetään politiikkaa ja pistetään sitä täytäntöön. Niin ikään haluaisimme, että Enissä olisi keskeisempi rooli operatiivisessa koordinoinnissa ja operaatioissa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyössä sitä, että tieto jaettaisiin CSR-verkostojen kautta. Niitä on kaikissa valtioissa, mutta myöskin EU-tasolla. Lisäksi lisättäisiin kansallisen tason toimintavalmiuksia. Se ehdotamme, että Enissä olisi tärkeä rooli silloin, kun on kyse sertifioinnista. Tiedän, tiedän että valiokunta on tästä hyvinkin kiinnostunut. Puhun tästä hieman lisää myöhemmin ja esittelen sen tarkemmin. Seuraava osa pakettia liittyy suuren luokkaan turvallisuusuhkiin tai hyökkäyksiin. Tässä on ehdotus sen osalta, kuinka näihin puututtaisiin. Nyt halutaan koordinoitua lähestymistapa, kun on kyse suuren luokan hyökkäyksistä, ja kyberturvallisuus halutaan integroida nykyisen kriisinhallintamekanismiin. Meillä on jo nyt eu kattava kriisinhallintamekanismi, ja nyt olisi tärkeää pistää lihaluiden päälle silloin, kun on kyse kyberhyökkäyksistä. Niin tätä tällaisia valmis voidaan käyttää hyväksi. Kyberhyökkäysten seuraamukset ovat tietystikin usein sellaisia, että ne ovat verkkovälitteisiä, mutta niillä on myöskin offline-seuraamuksia. Ehdotamme myöskin, jotta saamme nopeasti toimia liikkeelle hätärahastoa, joka olisi jäsenvaltioiden käytössä silloin, kun niitä kohtaavat suuren hyökkäykset. Tämä ei millä tavalla vähentäisi jäsenvaltioiden vastuuta sen osalta, miten ne itse vastaavat kyberhyökkäyksen, vaan EU-tasolta saataisiin tukea, mikäli on todella suuren luokan hyökkäyksistä kyse ja merkittävistä seuraamuksista, joita saattaa koitua jäsenvaltioille. Nyt haluaisin siirtyä seuraavaan kaavioon. Kuinka sitten kyberturvallisuusmarkkinoita kehitetään? Digitaaliset sisämarkkinat halutaan toteuttaa käytännössä. Tämä edellyttää luottamusta. Tämä ei ole mitään uutta. Tästä on keskusteltu lukuisia kertoja aiemminkin valiokunnassa. Jotta investointia saataisiin lisään ja saataisiin stimuloitua näitä markkinoita, ehdotamme, että luotaisiin EUn ICT-sertifiointijärjestelmä. Ja tämän puitteiston sisään pistettäisiin myöskin kyberturvallisuus- ja tutkimuskeskus kaiken ytimeen. Se on tässä kaaviossa keskellä. Iltaisin verkosto. Julkinen yksilöllinen yhteistyö kyberturvallisuuden alalla edistyisi ja samalla voitaisiin luolla teollista toimintakykyä silloin, kun on kyse kyberturvallisuudesta. Tässä keskitytään hyvin pitkälti teknologiaan ja siihen, että kehitetään tutkimuksen avulla relevanttia teknologiaa, jolla voidaan tukea operatiivista toimintakykyä ja kapasiteettia, jota EU-tasolla on ja jäsenvaltiossa myöskin. Nyt sitten sertifiointipuitteistoon. Tiedämme, että tämä on asia, joka kiinnostaa kovasti teidän valiokuntaanne. On päivän selvää, että kyberturvallisuuden sertifioinnilla on merkittävä rooli, kun halutaan lisätä uskottavuutta ja luote, luottoa tuotteisiin ja toimintatapoihin. Miten halutaan tehokas kyberturvallisuus, mikä saadaan tehokas järjestelmä Tämä auttaa tässä. Tässä on kaksi ongelmaa kehittyvillä markkinoilla. Ensinnäkin se, että jäsenvaltiot ovat hyvin monen kirjavia, kun on kyse sertifioinneista. Ja toisaalta puuttuu eh, suunnitelmia, käytännön suunnitelmia ei ole riittävästi, jolla voitaisiin saada aikaan joustavat ja kehittyvät ICT-turvamarkkinat. Yksi koko ei koskaan sovi kaikille, joten meidän täytyy katsoa, kuinka näistä kahdesta ongelmasta päästään yli. Kuulemisten ja vaikutusarvioiden perusteella komissio on päätynyt vapaaehtoiseen eurooppalaiseen sertifiointikehykseen, joka mahdollistaa sen, että erilaiset järjestelmät voivat kehittyä samanaikaisesti. Tämä kaavio tai kehys Jäsenhallinta antaisi keskinnän roolin Enisalle, mutta vastuuta myöskin jäsenvaltioita voidaan käyttää sitä tietoa ja osaamista, jota jäsenvaltioilla on olemassa olevien järjestelmien osalta jäsenvaltiossa. Me haluamme ensinnäkin varmistaa, että kansalaiset ja loppukäyttäjät saavat enemmän tietoa ja tietävät enemmän turvallisuustuotteista ja palveluista. Toiseksi luemme kannustimia, jotta operaattorit, jotka hoitavat kriittisiä infrastruktuuria, ostavat myöskin sertifioituja tuotteita ja varmistavat samalla, että ne ovat häiriön kestävämpiä kyberhyökkäyksen varalta. Ja kolmanneksi voidaan tehdä arvioita EU-tasolla niin, että operaattorit voivat myydä tuotteita eri markkinoille ja voivat sitten päästä suurille markkinoille ilman, että tästä tulee suuria hallinnollisia kustannuksia. Lisäksi parannetaan olemassa olevia järjestelmiä. Tällä hetkellä on olemassa hallituksen välinen puitteisto joka on Sodis M. IR nimeltään. Tätäkin kautta voidaan käyttää hyväksi osaamista ja asiantuntemusta, jota on olemassa. Tämä voidaan ottaa kaikkien mukaan. Lopuksi vielä muutama sanan siitä, kuinka tämä kaikki voisi toimia käytännössä. Ensinnäkin komissio voi pyytää, että Enissa tekee ehdotuksen ICT-tuotteiden ja palvelujen osalta. Nykyisiä standardeja käyttäen kunkin osalta määriteltäisiin arviointikriteerit ja varmistamisen taso, eli kerityyppisiä varmistuksen noita perus on merkittävä tai korkea voi olla tämä sertifio, sertifiointi riippuen liiketoiminnan laadusta. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia merkintöjä ja merkkejä tuotteille Tämän peruselementin lisäksi, joka kussakin järjestelmässä mukana Eurooppa käytetään myöskin eurooppaista kyberturvallisuussertifiointijärjestelmää, jota valmistetaan läheisessä yhteistyössä sertifiointiryhmän kanssa ja tietystikin täytyy kuulla standardointielimiä. Niillä on tärkeä rooli tässä elimissä tässä kaikessa. Eikä pidä myöskään unohtaa, että teollisuuden täytyy olla läheisesti mukana itse laatimassa niitä standardeja ja toimintatapoja. Me ehdotamme, että komissio sitten vahvistaisi sen, mitä tulee hallintoverkoston tarpeisiin ja antaisi täytäntöön säädöksiä oikeusvarmuuden varmistamiseksi. Lopuksi myös vielä painottaa, että tämä puitteista ei millään tavalla välittömästi asettaisi uutia vaatimuksia myyjille tai tuotteen kehittäjälle – Tämä on edelleenkin siis vapaaehtoinen järjestelmä. Miksi tehtiin näin? Siksi, että meidän nähdäksemme on tärkeää, että ei aiheuteta kohtuuttomia kustannuksia teollisuudelle. Meidän täytyy tasapainotella eri asioita. Jotkut yritykset ovat innovatiivisia ja tulevat vasta markkinoille, ne tarvitsevat turvallisuutta ja toisaalta yksi ratkaisu ei koskaan soi kaikille. Tämän kehyksen tarkoituksena on kattaa useita järjestelmiä eri tasoilla. Ja kolmanneksi, luotamme sertifioinnin samoinkin välineisiin. Valiokunta varmaan tuntee sen tosiasian, että meillä on datasertifiointi, suojajärjestelmiä tietosuoja-asetuksessa. Lisäksi eurooppalaisten sertifiointijärjestelmien merkitys suhteessa kansallisjärjestelmiin on suurempi. Tämä antaa selkeyttä asiaan. Me vähennämme tällä tavalla sitä sirpaloitumista, jonka mainitsin kansallisten kesken, ja pystymme samalla välttämään ristiriitoja takaa ristiriitaisuuksia näiden järjestelmien välillä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin siitä mielenkiinnosta, että parlamentti on jo osoittanut näitä ehdotuksia kohtaan. Ja ilomielin kuuntelemme teidän kommenttejanne ja vastaamme teidän kysymyksiin, ja mikäli sellaisia tämä esitys kirvoittaa. Uh, for this presentation. Kiitoksia tästä esityksestä. Näin sitten voimme esittää kysymyksiä. Oliko sinulla Catherine jotain kysyttävää komissiolta? Thank you so much. Kiitos. Tämä oli oikein hyvä yhteenveto. Sertifiointimenettely on tärkeä asia ja varmasti sillä on myönteistä vaikutusta kyberturvallisuudelle ja kun puhutaan kyberhyökkäyksien uhasta. Entä nämä yhteydet, joka tullaan saamaan toukokuussa, se toivottavasti saadaan oikein. Ja miten voidaan pitää huoli siitä, että kaikki nämä mainitsemanne seikat hoidetaan kunnolla. Monet järjestöt omassa vaalipiirissäni kiinnittävät tämän huomiota ja miten voidaan linkittää toisiinsa näitä kaikkia mainittuja kysymyksiä edustajana kun tätä nyt miettii ja ajattelee, että tässä puhutaan nyt eurooppalaisen tason toiminnasta ja ollaan vastaamassa tähän suureen haasteeseen ja oma maani on juuri lähdössä pois EU-sta. Mitenköhän tämä kaikki vaikuttaa asioihin? Eli on katsottava, eh, miten näitä sääntöjä täytäntöön pannaan sitten, kun olemme irrottautuneet EU-sta. Tätä voitte ehkä myöskin eh, tarkastella ja toivottavasti valiokunta jatkaa tämän erittäin tärkeän asian tarkastelua. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, sertifiointikysymykset varsinkin, ja ne tulisi hoitaa kunnolla EU-ssa. Ja toisaalta pitää mm, huoli myös siitä, että täytäntöönpanovaihe hoidetaan kunnolla. I will speak for, uh, for ECR. Kiitoksia, Catherine. Puhun ECRn nimissä. Olen Ensinnäkin haluan luonnollisesti kiittää komissiota tästä esityksestä. Tehän mainitsitte nämä luvut ja kaikki ovat varmaan samaa mieltä siitä, että tietoverkkoturvallisuus on yhä tärkeämpi ja varsinkin sillä on merkitystä kansalaisille. Tässä katsotaan näitä kolme asiaa, joita kaikkein eniten pelätään. ISA, ilmastonmuutosta ja tietoverkkorikollisuutta. Eli varmasti ei ole sukalia aikaista kiinnittää tähänkin huomiota. Ja jos katsotaan sitten sitä, millä tavalla se tunnistetaan ja millä tavalla sitä voidaan ennaltaehkäistä. Tässä suhteessa tulisi toimia ja meidän täytyy ehdottomasti varmaan, varmasti ottaa tiukasti tähän kantaa. Kesä, heinäkuussa olitte vielä täällä valiokunnassamme yhdessä Liben kanssa puhuttiin tietoverkkorikollisuuksista. Minä olin siinä esittelijänä ja näen, että tässä ehdotuksessa, jonka olette tehneet, on myös erilaisia tehtäviä Enisalle, kapasiteetin rakentaminen ja kansainvälinen yhteistyö muun muassa. Ja Tämänhän otimme esille myös tuossa mietinnössä. Me olemme tästä syystä hyvin ilahtuneita siitä, että se heijastuu tässä teidänkin tekstistänne. Tässä välissä sitten IMKon kanssa kävimme Yhdysvalloissa ja sielläkin kerrottiin tätä samaa asiaa, sillä sielläkin halutaan päästä samoin lopputuloksiin kuin meillä. Ja on mielenkiintoista nähdä, että investoinnit ja budjetti, joka siellä on käytössä tietoverkkoturvallisuuteen, on valtavasti suurempi kuin mitä täällä Euroopassa meillä on, mutta mielestäni kuitenkin se, mitä te teette, on kuitenkin askel oikean suuntaan. Meidän täytyy ottaa käyttöön mahdollisimman tehokas politiikka näiden olemassa olevien varojen avulla. Ja tässä pitäydytte oikeissa normeissa. On tärkeää, että meillä sellaiset on, jotka sitten voimme yhdessä Yhdysvaltojen kanssa pyrkiä ottamaan käyttöön niin, että saamme luotua myös kansainväliset standardit, sillä yrityksillemme ja tuotteillemme on myös hirvittävän tärkeää se, että, että niitäkin voidaan jatkossa tarjota. Jos puhutaan sitten sertifioinnista nimenomaisesti, olemme ottaneet esille perustelut siitä, että tämä saattaa johtaa siihen, että kuluttaja saa vääränlaisen turvallisuuden tunteen. Eli jos tuotteessa on sertifiointi, niin sitä ajatellaan, että se on täysin turvallinen. Ja tuote, joka tiettynä vuonna on vielä turvallinen, koska teknologinen kehitys on niin nopeaa, niin ei välttämättä ole sitä tulevaisuudessa. Meidän tulisi katsoa sitä vähän, millä tavalla tähän voitaisiin puuttua otetaanko käyttöön esimerkiksi jokinlainen salasana, jota pitää sitten muuttaa. Esimerkiksi minun Twitter-tilini äh, hakkeroitiin jo. Eli meidän tulisi katsoa sitä, millä tavalla näitä voitaisiin äh, muokata. Ja kysymys on myös siitä, että miten kuluttajalle näistä tiedotaan, miten hänestä tehdään tiedostavampi näissä asioissa – niin, että kuluttaja osaa myös itse kantaa oman vastuunsa asiassa. Ja kysymykseni onkin, miltä tavalla komissio on ajatellut tätä puolta hoitaa. Se oli minun puheenvuoroni ja sitten Alden nimissä anna puheenvuoron Dita Sharansovalle. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin eh, varapääjohtajalle tästä alustuksesta en nyt kommentoi eh, virastouudistusasiaa, vaan keskityn toiseen tärkeään asiaan, joka Katrininkin puheenvuorossa nousi esiin, eli eurooppalainen standardoitu järjestelmä, jota EU tarvitsee, sillä vain tällä tavalla varmasti pitkällä aikavälillä harmonisointitoimet voivat mahdollistua. Näiden kolmen tason nimet eh, minua kyllä hieman tässä askarruttavat, eh, mutta kysyisin, miten voidaan pitää huoli siitä, että sertifiointitasoista todella pidetään kiinni? Jos katsotaan, mitä esimerkiksi tapahtuu Yhdysvalloissa, niin varsin usein katsotaan, että tuote vastaa jotain eh, standardia, mutta kuitenkaan valvontaa ei välttämättä hoideta kunnolla. Ja joskus sitten voi nähdä samoja merkkejä ja e, ilmoituksia tuotteista e, nimenomaan, jossa taataan kyberturvallisuus. Ja tästä sertifiointimenettelystähän tulee uusi ja se on uutta käyttäjille ja julkiselle ja yksityiselle sektorille. Se korjaa korvaa kansalliset mm, aikaisemmat menettelyt, niin totta kai tässä saattaa olla sitten eh, riski, eh, miten eh, tunnettuja nämä asiat tulevat olemaan. Artikla 15 ja mahdolliset sanktiot 54 artiklan mukaisesti kysyisin nyt komissiolta, miten on tarkoitus tiedottaa kansalaisia tästä ohjelmasta ja miten toisaalta sitten voidaan löytää mahdolliset virheelliset ilmoitukset Eli tässä ei välttämättä sitten ole kyse järjestelmän suoranaista rikkomisesta, mutta kuitenkin kuluttajan harhaan johtamisesta. Kiitoksia. Julia Reda Vihreästä. For the excellent present. Kiitoksia. Kiitos erinomaisesta esityksestä. Tämä ehdotus tulee juuri oikeaan aikaan, varsinkin kun Enisan mandaattia laajennetaan ja varmistetaan, että se pystyy tekemään työtään jatkuvasti pidemmällä aikavälillä. Tämä on erittäin hyvä ajatus. ohjelmanne voisi olla kyllä kunnianhimoisempikin. On keskusteltu siitä, mitä pitäisi tehdä, että kyberturvallisuutta saataisiin parannettua. Keskustelu on käyty jo pitkään. Komission tiedonannossa käsitellään monia tärkeitä ajatuksia. On tärkeää, että loppujen lopuksi saadaan myöskin lainsäädäntöä joidenkin ajatusten perusteella. Ja kun puhutaan digitaali agenda työryhmässä asioista, Aiemmin komissaari Gabriel puhui siellä kyberturvallisuudesta ja sanoi, että se on erittäin tärkeässä asemassa asialistalla. Ja siihen liittyy hyvin paljon kiinnostusta myöskin parlamentin suunnalla. Mitä sertifiointijärjestelmään tulee, uskon, että on tärkeää tehdä jotakin, jolla kannustetaan valmistajia ottamaan turvallisuuskysymykset vakavasti. Ja tuotteen turvallisuus pitää ottaa osaksi prosessia. Tähän liittyy minun kysymykseni. Se on hieman samansuuntainen kuin se, jonka puheenjohtaja esitti. Kuinka te haluatte varmistaa, että tällainen sertifiointijärjestelmä ei lue kannustimia sille, että ei sitten ajantasaistetakaan tuotetta sitten, kun tuote on saanut sertifioinnin, mikäli sitten tuotteeseen tehdään muutoksia, tarvitaan uusi sertifiointi. Vai tarvitaanko tällaista jatkuvaa ajantasaistusprosessia? Kuinka sertifiointijärjestelmässä varmistetaan se, että turvallisuus pysyy jatkossakin, vaikka tuote muuttuu. Toinen seikka, onko komissio pohtinut vaihtoehtoista lähestymistapaa, että luotaisiin vähintäänkin jonkinlainen kohdennettu takujärjestelmä, ei mitään tiukkaa vastuuta, mutta varsinkin mikäli valmistaja ei ole tehnyt edes mitään esimerkiksi sen varmistamiseksi, että ei saatkoasti saa päivityksiä me olemme keskustelleet tästä digitaalista digitaalisopimuksia koskevan ehdotuksen yhteydessä, voisiko valmistaja määritellä jonkinlaisen parasta ennen päivämäärän tuotteilleen takuupäivämäärineen ja tietty turvallisuus oli sitten tahto tiettyyn päivämäärään saakka, ja sitten mikäli kun tuo aikakausi on sitten kun on tumpeen, ja sitten valmista ei enää tue tuotetta, niin sitten edellytettäisiin sitä, että lähdekoodi julkaistaan niin, että käyttäjä voi edelleenkin käyttää hyväkseen tuotetta ilman, että turvallisuus on taattu, mutta sitten olematta hän voi sitten itse varmistaa, että saa tarjota päivitykset. Kuluttajan aktiivisuus on erittäin tärkeää, mikä otan varmistaa kyberturvallisuus. Tämä ei rajoitu pelkästään siihen, että salasanoja muutetaan – ja tällä tavalla ennakoivasti pyritään toimimaan, mutta kuluttajalla pitäisi olla myöskin mahdollisuus korjata tuotetta, jota hän käyttää. Tämä on tärkeä asia. Joskus on laillisia rajoitteita, jotka liittyvät valmistajan vastuu, vastuuseen sen osalta, että järjestelmät ovat turvallisia. Lopuksi olisi tärkeää, ei tarkasteta pelkästään yrityksiä ja kuluttajia, mutta myöskin valtion rooli täytyy ottaa huomioon. Olemme olleet erittäin järkyttyneitä erittäin vakavasta uhasta ja siitä, että turvallisuuspalvelut eivät oikea-aikaisesti ilmoittaneet asiasta ja sitten tämä WannaCry-tapaus sai niin suuren mittaluokan samantyyppisiä huolia voidaan esittää turvallisuushuolin osalta. Muutoinkin joskus katsotaan, että ei ole ryhty riittäviin toimiin sen varmistamiseksi, että oven kautta voi salata koodia, salata ryhtyä salaukseen. Komission pitäisi varmistaa, että kaikki elementit tässä politiikassa, jota ehdotetaan, vievät asioita samaan suuntaan ja että kaikkeessa pidetään tietoverkkoturvallisuutta tavoitteena. Toivon mukaan tämä strategia onnistuu. Thank you. Uh, Kaja Kallas, please. Yes, thank you. Kaja Kallas seuraavana. The presentation as I was in the... Kiitokset en kuullut alustusta, olin toisen valiokunnan kokouksessa, mutta lyhyt kysymys, joka liittyy myös siihen, mitä Julia sanoi. On keskusteltu siitä, että onko tämä tyyppinen salausmenettely pohja kyberturvallisuudelle, mutta mitään konkreettista tästä ei kuitenkaan tässä paketissa sanota. Any... Kiitoksia. Andreas Schwab vielä. Niin. Anteeksi, minäkään en ehtinyt paikalle riittävän ajoissa, koska öö, en päässyt tänne. Mutta haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy asiaan, mutta joka ei ole suoraan yhteydessä. Tällä hetkellä meillä on digitaalista sisältöä koskeva ehdotus ja olen kuullut useilta ohjelmistoyrityksiltä ja televiestintäyrityksiltä, että meidän tulisi tehdä parhaamme, jotta voidaan taata tuo perinteisten tuotteiden kohdalla pitäisi tehdä mahdollisimman paljon, jotta minkään näköistä botnet-hyökkäystä ei kyetä kohdistamaan niihin. Sillä jos päivitystä ei tapahdu, on olemassa vaara, että näin tulee ja haluaisin kuulla, kuulla palautetta niiltä, jotka täällä ovat tänään. Puheenjohtaja, kiitoksia. Onko muita kysymyksiä esittäjiä? Näin pyydän sitten komissiota vastaamaan kysymykseen. Thank you very much. Kiitos. No menen järjestyksessä, mutta ryhmittelen, jos samoja asioita kysyttiin. Catherine, ensinnäkin selvensitte hyvin sitä, miksi on niin tärkeää, että toimitaan EU-tasolla. Komissio on tästä samaa mieltä. Kysyt myöskin, miten sitten voidaan kirjaa ja muita välineitä tässä yhteydessä hyödyntää. Tässä ehdotuksessahan luodaan puitteisto, joka mahdollistaa sen, että mukaan voidaan ottaa myös muita välineitä. Eli oikeudellisesti tarkastellen tämä ei vaikuta siihen, mitä sitten tapahtuu esimerkiksi muissa yhteyksissä, mutta tässä siis asetetaan puitteet ja sertifikaatti, kun se saadaan, niin katsottaisiin, että se voisi hyötyä tämän puitteiston eh, yksityiskohdista myöskin. Eli tältä pohjalta tämä ehdotus ja paketti esitetään. Ja puheenjohtaja kysyitte sitten kansalaisista ja muidenkin puheenvuoroissa asia esiin nousi. Totta on, että avoimuus ja näkyvyys paranisi sertifioinnin myötä, mutta pitää paikkansa, niin kuin täällä varsinkin Roa Redo totesi, että tarvitaan holistinen lähestymistapa. Sertifiointimenettely ei pelkästään asioita muuta riittävästi. Tämä kyberhygienia, no hammashygieniasta puhuttiin ennen, nyt kyberhygieniasta, mutta tärkeää on, että kansalaiset tulevat tietoisiksi asiasta kuukausi sitten komissiolla oli tällainen kybertietoisuuskampanja viikko, mutta tärkeää on, että saadaan laajempaankin levityksen tämän tyyppinen tiedotuskampanja. Ja on erittäin tärkeää, että järjestelyt eivät tarkastele pelkästään salasanaan liittyvää turvallisuutta, vaan kun kuullaan mm, lukuja niin on ihan pöyristyttävä, kuinka suuri määrä ihmisiä käyttää sitä salasanaa, jonka on saanut automaattisesti laitteen yhteydessä. Tietysti tätä eh, tilannetta on parannettava, mutta kaiken kaikkiaan siis parannettava parempien tuotteiden saatavuutta ja parannettava ilman muuta myöskin ihmisten tietoa näistä tuotteista. Ja sitten tässä eh, tuote päivityksestä puhuttiin. Eh, no insinöörit ehkä tähän pystyvät, mutta käytännössä kuitenkin tilanne varmasti on pitkälti sellainen, että eh, on erittäin tärkeää ymmärtää näiden sääntömääräisten päivitysten eh, tärkeys ja että mm, tapahtuvat sopivin määräajoin. Näin kun näistä asioista pyritään tiedottamaan, myös nämä päivitykseen liittyvät kysymykset tulisi nostaa esiin. Ja vastuukysymykset, ajatus olisi tuottaa, muuttaa sääntöjä nyt, eli tuotteen valmistaja ei olisi sitten vastuussa, jos ei tuote vastaa kaikkea sitä, mitä etiketissä esimerkiksi tai purkissa sanotaan. Ja komissio tiedonannossaan tämän nimenomaan pyrkii nostamaan esiin, eli tätä asiaa on tarkasteltava, mutta tällä olisi huomattavat vaikutukset järjestelmien toimivuuteen ja kuka sitten kantaisi riskin, jos näin meneteltäisiin. Eli asia sinällään on kyllä tiedossamme ja aiomme sitä vielä lähemmin tarkastella. Ja sitten herra Schwab viittasi digitaalisopimuksen ja kahden vuoden takuaikaan. Sinällään kyllä voidaan tarkastella tämän tyyppisiä mahdollisuuksia, mutta haasteellista tässä on se, että onko mahdollista yritysten kannalta esittää pidempiä takuaikoja, sillä tilannethan muuttuvat äärimmäisen nopeasti ja tuotepäivitysten väliajat myöskin tihenevät. Eli tässä tarvitaan hyvää tasapainoa. Emme halua väärää turvallisuuden tunnetta myöskään herättää kansalaisissa. Hyvä puheenjohtaja, sitten vielä puhuitte Enisasta ja tehtävien laajentamisesta siellä. Tässä painottaisin erästä seikkaa tai muutamaakin seikkaa, ja valiokunta toivottavasti tässä tukee meitä, eli e, toimivaltuuskysymykset ja Enisan mandaatin mahdollinen laajentaminen ja sitten tällainen kompetenssikeskus, se olisi uutta ja tähän tarvitaan vielä uutta ehdotusta. Se tulee olemaan tässä e, rahoituspuitteistoehdotuksen mukana tulevaa MFF ajatellen. Yhdysvalloissahan on ero siihen, eh, minkälaisia hankkeita siellä viedään läpi verrattuna muuhun maailmaan. Ja tärkeää olisi, että me myöskin eh, kohdentaisimme hankkeemme hyvin, jotta todellakin mittakaava etua eurooppalaisista niistä olisi mahdollista saada. Tällaiset osaamiskeskukset, eurooppalaiset osaamiskeskukset olisivat sikäli hyödyllisiä, että niillä olisi vipuvaikutusta jäsenmaihinkin päin tietysti nämä äärimmäisen tehokkaat tietokoneet on asia, johon panostetaan, mutta se, miten varoja käytetään näissä yhteyksissä, on tietysti tärkeä asia. Ja kun MFF tulee täälläkin olemaan esillä, niin kannattaa katsoa, miten mahdollisesti olisi syytä tai mahdollista järjestää lisärahoitusta juuri näille kompetenssikeskuksille täytäntöönpano kysymys nousi myöskin puheenvuorossa esiin. Musvalo aloitti ihan oikeassa siinä, että se on haaste, koska kyseessä tulee olemaan ehtoisuuteen pohjautuva järjestelmä. Ja tietysti luottamusta on mahdollisuus myös käyttää väärin ja hyväksi. Me luotamme jäsenmaihin. Artiklan 50 te mainitsitte, mutta tässäkin asiassa tarvitaan eh, niin sanon, aktiivisempaa roolia siinä vaiheessa, kun järjestelmä on toimintavalmis. Ja eräs toinen asia, ja tässä nyt hieman ajattelin äänen, koska tämä ei mukana ehdotuksessamme, niin kuin ennenkin ajateltiin, voitaisiin ajatella ehkä vahvempaa markkinoiden valvontamekanismia, RAPEX-järjestelmä ja muut olemassa olevat järjestelmät, jotka auttavat esimerkiksi virheellisten tuotteiden löytämisen markkinoilla. Ehkä voidaan kehittää olemassa olevia välineitä ja katsoa, olisiko niistä hyötyä myös tässä yhteydessä. Reda, puhuitte myöskin tämä päivitysmenettelyistä, no se on osa sertifiointia, totta kai tässä ei puhuta pelkästään tuotteista, vaan myöskin prosesseista, jotka liittyvät näihin tuotepalveluihin. Ja toivottavasti tämän myötä myöskin tilanne paranee ja saadaan paremmat varmuudet sertifiointienkin osalta. Ja sitten nämä salauskysymykset. Miksi tämä ei erityisesti ole mukana nyt käsillä olevassa ehdotuksessa. No te seuraatte tätä asiaa läheisesti, mutta tiedätte, että tähän liittyy muita komission ehdotuksia. Ja e- privacy-ehdotuksessahan asia on mukana. Ja ehdotus on tehty telekom-yhteydessä. Todettiin, että juuri siihen olisi otettava mukaan myöskin nämä e- salaus kysymykset. Meidän on tietysti valinta tehtävä. Tietysti eri välineissäkin asia voidaan mainita, mutta silloin epäjohdonmukaisuus saattaa olla ongelma. Ja komission mielestä on syytä olla riittävän varovainen asian käsittelyssä, koska teknologista neutraaliutta kuitenkin tarvitaan. Eli meidän ei tulisi olla eh, kovin yksityiskohtaisia tässä asiassa, mutta tietysti järjestelmän olemassaolo, joka tapaa sen, että turvallisuus eri järjestelmiin liittyen aina on olemassa, on myöskin tärkeä argumentti. Uh, answering, uh, Kiitoksia kovasti siitä, että vastasitte näihin kysymyksiin. Näin ryhdymme työstämään tätä asiaa ja olen varma siitä, että teemme tiivistä yhteistyötä tämän paketin parissa. Näin voimme siirtyä seuraavan kohtaan esityslistallamme, joka on myös komission esitys. Muu kuin henkilötietojen vapaasta liikkumisesta. Ja tässäkin kohden komissio teki ehdotuksen syyskuussa. Se koski asetusta. Alun perin asiaa siirrettiin Itrelle, mutta saimme tämän muutettua ja nyt meidän valiokuntamme on se, joka tätä käsittelyä johtaa. Ja suositus siitä, että sääntöä 54 sovelletaan ITREen. Clarebury, pääjohtaja, täällä pitää esityksen, joka koskee vaikutusanalyysiä ja lainsäädäntöehdotusta. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, toinen esitys. Ja minulla on tässä toinenkin kollega mukana, niin eli voitte esittää myös spesifejä kysymyksiä, jos teillä sellaisia tulee hänelle. No niin, ehdotus. Muu kuin henkilökohtaisen tiedon vapaa liikkuminen mainittiin jo alun perin Yhteismarkkinastrategiassa vuonna 2015 mainitsimme sen myös väliarviossa tämän vuoden toukokuussa. Eli ei suinkaan ole ennenaikaista, että tämä ehdotus on meillä esillä. Ja mielellämme käsittelemme sitä tässä valiokunnassa ja muissakin tässä parlamentissa. Eli miksi on ollut tärkeää tehdä tällainen esitys? Ehkäpä muutama luku näin alkuun. 300 miljardia on vuonna 2016 datatalouden kokonaisarvo. Suuri osa EU-BKTstä ja näin ollen meidän tulee arvioida myös sitä, minkälainen se on vuonna 2000, tulevaisuudessa vuonna 2025. Se on todennäköisesti 18 kertaa suurempi kuin vuonna 2015, eli 10 vuoden sisään ajatellaan, että se kasvaa 18-kertaiseksi. Ja yhden tutkimuksen mukaisesti, jos nämä lokalisaatiovaatimukset, jotka ovat tämän ehdotuksen ytimessä, poistetaan, niin silloin voidaan kasvattaa tuota taloutta 4 prosentilla vuoteen 2020 mennessä EU-BKTstä. Siksi, koska yritykset voivat silloin tehdä järkevämpiä päätöksiä, voivat säästää rahaa ja näin toivottavasti myös hyödyntää tätä dataa paremmin. Tiedetään voi hyvin kuin minäkin, että se, että kyetään hyödyntämään dataa yrityksissä kautta näiden arvoketjujen ja myöskin julkisessa hallinnossa on todellakin tehokkuuden ytimessä. Näin yrityksistä tulee tehokkaampia ja tuottavampia. Ja kun puhuttiin luvuista, niin jos katsotaan, olemme nimittäneet tätä todella järisyttäväksi uudeksi teknologiaksi, jos miettii vaikkapa kännykkäsovelluksia tai ilmastointia yrityksessä. Nyt puhutaan todella älykkäistä järjestelmistä, automatisoiduista autoista, liikenteen järjestelmistä. Kaikki tämä pohjautuu dataan. Jos halutaan, että ihmiset niitä käyttävät, niin meidän tulee silloin varmistautua siitä, että Nämä datakeskukset voivat sijaita sellaisissa paikoissa, jotka ovat merkityksellisiä elinkeinoelämälle. Näin ollen tämän uuden ehdotuksen turmin pyrimme ehdottamaan sitä, että ei voida vaatia tietojen säilyttämistä jäsenvaltion sisällä, jollei julkinen turvallisuus sitä vaadi. Eli pyrimme poistamaan nämä esteet dataliikkuvuuden tieltä EU:ssa. Ja kuten tietoverkkoturvallisuudessakin toivomme, että voimme osoittaa, että komissio on oman työnsä tehnyt. Olemme keränneet valtavasti tietoa konsultaation avulla. Se, että tähän meni hiukan pidemmän aikaa tämä ehdotuksen esittäminen merkitsee sitä, että meillä on ollut rakentavia keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on, me, meillä on useita tutkimuksia, joita on työstetty tässä suhteessa. Meillä on paljon sidosryhmien kanssa keskusteluja ja kaksi vaikutusanalyysiäkin tämän ehdotuksen puitteissa. Eli eiköhän siinä nyt ole riittävästi syitä puol- perustelemaan näitä ehdotuksia. Mitä siis saimme tästä tietojenkeruusta selville? Näimme, että halusimme sellaisen lähestymistavan, joka kohdistuu konkreettiseen datalokalisointiin. Se, mikä saattaa syntyä julkisten viranomaisten kanssa, mutta myös muiden esteiden suhteen tietojen liikkuvuudelta – Se, että aloitetaan yhden pilvipalvelimen kohdalla ja siirrytään toiseen, on tärkeää. Ja sitten tulee tarkastella sitä, mitä tapahtuu myös rajoylittävissä tapauksissa tietojen säilyttämisen ja niihin pääsyn kohdalla. Monet ovat huomioineet, että jos rajoitteet varastoinnin kohdalta poistuvat, syntyy ongelmia. No, no, jos tämä tasapaino on nyt sitten oikea, se merkitsee sitä, että voidaan saada uusia hyötyjä pk-yrityksille ja uusille yrityksille, jotka voivat laajentua, mennä uusille markkinoille. Näin voidaan vähentää myös päällekkäisyyden määrää, eli että täytyy hoitaa samat asiat useassa kohdassa. IT-infrastruktuuria ei näin yritysten tarvitsisi päällekkäistää moniin paikkoihin, vaan voivat hoitaa kaiken yhdestä kohdasta ja näin tästä tulisi tehokkaampaa, mikä merkitsi tietojen varastojen käyttäjille edullisempaa ja loppujen lopuksi hinnan alennus näkyisi myös kuluttajilla. Soveltamisalan kohdalla kohteenamme ovat erityisesti aktiiviset yritykset, mutta toivottavasti sillä on myös vaikutuksensa kuluttajiin, koska se tekee kaikesta tehokkaampaa. Miten tähän on päästy? Asetus on periaatepohjainen, eli se pohjaa tiettyihin periaatteisiin sen sijaan, että se yksityiskohtaisesti määrittelisi, miten asiat tulee hoitaa. Meillä on ensinnäkin muu kuin henkilökohtaisen tiedon vapaa liikkuvuusperiaate, se, että poistetaan suhteettomat paikallistumisvaatimukset. Sitten meillä on itsesääntely käynnissä ja se, että se, että tiedot on varastoitu yhteen jäsenvaltioon, ei merkitse sitä, etteikö niitä voitaisi käyttää toisesta käsin silloin, kun se tarvitaan. Pilvipalvelun tarjoajien välillä siirtyminen. Tässä olemme ehdottaneet, että meillä tulisi olla itsesäätely, käytännössäännöt, niin että ihmiset voivat vaihtaa palveluntarjoajaa. Kysymys on formaatista ja tietojen saannista. Ensisijassa tulisi olla yhteistyössä liike-elämän kanssa, jotta se vuoden sisään tällaiset säännöt kehittelisi. Jos näin ei tapahdu, niin sitten komissio mahdollistaa ehkä sen, että voidaan enemmän ylhäältä päin säädellä tätä asiaa. Ehdotamme myös sitä, että jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön yhdet yksittäiset yhteyspisteet. Hyvin usein ongelmana on se, että jäsenvaltiossa on paljon erilaisia sääntelyviranomaisia, jotka vastaavat asioista, joko valtiovarainministeriö tai joku muu mutta yksi yksittäinen yhteyspiste olisi tärkeä, näin noudattaisiin näitä sääntöjä jäsenvaltiossa hyvin. Tämän avulla toivon, että pääsemme eroon erilaisista esteistä. Samalla lisäämme luottamusta. Ja tämähän tietysti liittyy aiheeseen, josta juuri keskusteltiin, eli verkkoturvallisuuteen. Pilvipalvelin tarjoajien turvallisuus on tärkeä kysymys. Ja toivomme, että kun puhutaan pilvipalvelimista, niin voidaan jo tehdä yritysten kanssa yhteistyöstä ja jatkaa siitä, mihin on jääty. Tämä tehdään rinnan kaiken muun työn kanssa ja toivomme, että se voidaan sitten siirtää siihen puitteistoon, joka tarjoamme verkkoturvallisuudelle, jotta voidaan mahdollistaa tällainen vapaaehtoissertifiointijärjestely näille pilvipalvelun tarjoajille. Millä tavalla tämä sitten nivoutuu yhteen yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Luonnollisestikin se nyt jo toteaa, että henkilötietojen tulisi siirtyä vapaasti. Sehän on koko idea tässä, eli että tiedot siirtyvät ympäri Eurooppaa. Tämä ehdotus nyt käsittelee muuta tietoa kuin henkilökohtaista. Se liittyy pääasiassa yrityksiin, mutta sen tavoitteena on nimenomaan täydentää sitä, mitä tietosuoja-asetuksen henkilöpuolella on tehty. Ja moniin tilanteisiin soveltuvat nämä molemmat, missä tapauksessa on tärkeää, että teemme aivan selväksi sen, että me vesitä yleistä tietosuoja-asetusta ja jos prosessointia tapahtuu, niin silloin täytyy noudattaa nimenomaan tuon yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteet. Viimeinen kuvio vie meidät alkuun takaisin. Se sinä selvittää sitä, miksi on niin tärkeää, että meillä tämä tietojen vapaa liikkuvuus on. Se on äärimmäisen tärkeä teollisuuden ja tuotantomme niin monille eri aloille. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia komissio tästä erittäin hyödyllisestä esityksestä. Ja näin kääntyisin jäsenten puoleen, jotta he voivat esittää kysymyksiä. Andreas Oliko sinulla kysyttävää Euroopan komissiolta? Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission edustaja tästä esityksestä liittyi tietojenvapaaseen liikkuvuuteen. Olemme odottaneet tämän asian osalta ehdotusta jo pitkään, joten valiokunta on nyt tyytyväinen. Uskon, että on äärimmäisen tärkeää sisämarkkinoiden kannalta, digitaalisten markkinoiden kannalta, että muutkin kuin henkilötiedot otetaan huomioon Euroopassa meillä on sisämarkkinat ja yritysten täytyy voida luottaa avoimiin ja suojeltuihin kehyksiin, myöskin silloin kun on kyse muusta kuin henkilötiedosta, niin että varmistetaan liike ja ihmisten edut. En ole itse vielä käynyt ehdotusta tarkkaan lävitse, mutta myös vaikuttaa siltä, että suurin osa pk pk-yrityksistä, joiden kanssa on keskustellut, ovat erittäin huolestuneita siitä, että Euroopan tasolla ei ole vielä ri- vieläkään riittävästi tietosuojaa sen henkilötiedon osalta, joka pitää salassa. Sen osalta kyllä tiedot on kunnossa, mutta mikäli haluaa suojata esimerkiksi IP-osoitteensa tai muuta tiedot, niin tilanne on toisen. Siksi kysyisinkin komission edustajalta, mitä voin vastata näille yrityksille? kyse myöskin salauksesta turvallisuuden töissä, mutta mitä voin vastata niille yrityksille, jotka haluavat investoida enemmän erilaisiin alustoihin ja haluavat jakaa tietoa ja pistää tietoa pilveen? Mitä te ehdota, jotta vapaata tiedon liikkuvuutta voidaan parantaa samalla vastaten heidän huolensa, niin että voivat olla luottavaisia mielen sen suhteen, että eurooppalainen tietosuoja kehys on kunnossa? Eh, Nicola Danti, do you have... Eh? Kiitoksia. Nicola Danti tai Catherine, Haluaisitko Catherine ensin SDstä esittää kysymyksen? Eh, thank you. Kiitos. Arvostus oli oikein hyvä. Siinä nimenomaan puhuttiin sisämarkkinoista ja arvoon liittyvistä kysymyksistä. Mutta nämä siirtymät, tämä viimeinen kuva oli oikein hyvä, koska siinä nämä yhdistyivät. Mutta miten tämä käytännössä hoituisi? ja miten täällä sitten tehdään yhteistyötä eri valiokuntien välillä sillä jos halutaan potentiaali hyödyntää, niin se on valtava. Mutta jos asiat hoidetaan huonosti tai väärin, niin joudutaan tilanteeseen, eh, että on hukattu tavallaan tämä hyvä mahdollisuus. Ja se on huono asia kansalaisia ja yrityksiä ajatellen. Eli nyt olisi mahdollisuus todellakin saada aikaan paljon hyvää, jos teemme yhteistyötä. Jasak, please. Dziękuję. Kiitoksia edustaja Czesak. Pani direktor. Kiitos. Kiitos. Par- Kiitos puheenjohtaja. E, kiitos myös teille, hyvä pääjohtaja, tästä varsin mielenkiintoisesta alustuksesta. Ryhmämme pitää tätä ehdotusta erittäin tärkeänä ja me kaikki e, tiedämme, miten on tärkeää huomioida tietosuojaan liittyvät kysymykset, kun tarkastellaan tietojen liikkuvuusasioita. Ja silloin, kun puhutaan muiden kuin henkilötietojen liikkuvuudesta, pidämme tätä ehdotusta varsin mielenkiintoisena. Nykyinen EU-lainsäädäntö ei sääntele Eh, muiden kuin eh, henkilötietojen liikkumiseen liittyviä kysymyksiä jäsenmaissa. Ja operaattoreiden on näin ollen hoidettava itse esimerkiksi tietojen varastointiin ja säilytykseen liittyvät asiat. Ja tämä voidaan nähdä esteenä yrittäjyydelle ja kilpailulle, myöskin innovaattiselle kehitykselle. Ja Puola on esimerkiksi ryhtynyt toimiin näissä asioissa. olemme olleet yhteydessä muun muassa Euroopan neuvoston näissä asioissa ja nostaneet esiin eh, tämän asian, joka liittyy juuri sähköisiin tietoihin ja sähköiseen tiedonvaihtoon. Komission ehdotus on ajankohtainen. On tärkeää, että yritysten tilanteeseen kiinnitetään huomiota ja annetaan niille mahdollisuus toimia tehokkaasti ja tehokkaasti myöskin käsitellä tietoja. On yrityksen oikeus ja toisaalta myöskin eh, eh, digitaalisten markkinoiden tarjoama mahdollisuus voida tällä tavalla toimia. Toivottavasti saadaan aikaan mahdollisimman kunnianhimoinen esitys ja olemme valmiit hyvän yhteistyöhön esittelijän kanssa. esitetyt yhteistyömekanismit yhteyspisteiden välillä kuitenkin meitä hieman tässä askarruttavat eikä tätä asiaa ole ehdotuksessa selvennetty riittävän hyvin. Ja niinpä kysyisinkin teiltä, eh, mitä mieltä komissio on tästä ja mihin suuntaan on tarkoitus näissä eh, menettelyissä mennä silloin, kun tarkastellaan täytäntöönpanosäädöstä. Thank you, Madam Chair, and I would like also to... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komissiota kuulusta alustuksesta. Ehdotus on äärimmäisen tärkeä se on erittäin myönteinen askel eteenpäin. Olemme taistelleet tämän asian puolesta komission kanssa jo vuosikausia. Hienoa, että komissio ymmärsi, että se on todellakin tarpeellinen. On myöskin hieno asia, että kyse on asetuksesta, koska tämä tuo oikeusvarmuutta. Tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että tämä kaikki toimii käytännössä. Tietovirta on osa vapaata palveluiden tarjoamista ja tuota, vapautta ei saa rajoittaa. Hienoa, että komissio teki rajoituksia pelkästään julkisen turvallisuuden, yleisen turvallisuuden nimissä. Meillä myöskin oikeuskäytäntöä. Se on tarpeen, jotta tarkalleen tiedämme, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Sitten kysymyksiini. Mitä soitamisalaan tulee? Tämä rajoittuu nyt muuhun kuin henkilötietoon, ja henkilötieto jätetään yleisen tietosuojasetuksen alaisuuteen. Monet ovat nähneet kuitenkin julkisuuteen vuodeton luonnoksen, jossa viitattiin, oli ristiviittauksia näin kahden, näiden kahden säädöksen välillä. Tämä saattaa johtaa siihen, että jäsenvaltiot uskovat että väärin perusteen, että kun on kyse muusta kuin henkilötiedosta, silloin sallitaan se, että henkilötiedo ei olekaan suojattua. Voisitteko vahvistaa kantanne tähän? Mitä suojatusala muutenkin tulette mainitsitte? että poikkeus rajoittuu pelkästään yleiseen turvallisuuteen? Voisitteko myöskin vahvistaa, että että näe mitään poikkeuksia, jotka liittyisivät julkisiin hankintoihin silloinkin, kun ei ole kyse yleisestä turvallisuudesta, niin että kaikki julkiset tarjouskilpailut ovat tässä mukana? Ja vielä artikla 4 ja ilmoitusmenettely ja rikkomusmenettelyt. Kuinka te aiotte voitte varmistaa direktiivit Turkikorjan asetuksen täytäntöönpanon. Olisi suuri merkitys sillä, että tämä todellakin pistettäisiin täysimittaisesti täytäntöön. Kallas, please. Kiitoksia Kaja Kallas. Seuraavana kiitoksia. Kiitoksia tästä ehdotuksesta. Kuten tiedätte, tämä on Viron puheenjohtajavaltiolle erittäin tärkeä asia. Olemme keskustelleet tästä pitkään. Samalla tiedämme, että Meillä on erilaisia äh, tietojen paikannusvaatimuksia, jotka kohdistuvat jäsenvaltioihin. Oletteko olleet yhteydessä jäsenvaltioiden, jäsenvaltioihin tällä hetkellä tästä ehdotuksesta? Tämähän merkitsee sitä, että nyt meillä on vain yksi poikkeus, joka on äh, julkinen turvallisuus, mutta ajatteletko, että tulevaisuudessa sitten tulee erilainen luettelo tällaisia joululahjatoiveita siitä, mitä halutaan poikkeuksiksi? Onko teillä mitään minkäännäköistä ajatusta siitä, millä tavalla asia etenee neuvostossa? To, to, Puheenjohtaja, haluaisin lisätä siihen, mitä Kaja juuri totesi. Minusta on tärkeää, että tietojen vapaa virtaaminen on ikään kuin tällainen viides vapaus Euroopan unionissa. Julkinen turvallisuus tällä hetkellä on ainoa rajoite tällä hetkellä, mutta Kyllä minusta meidän pitäisi aivan selkeästi määritellä se, missä määrin tällainen poikkeus voi toimia. Ja se ei saa olla liian löyhä muussa tapauksessa, vain laajennamme mahdollisuutta mm, käyttää tätä mihin hyvänsä. Haluan siis korostaa sitä, mitä Kajakalas totesi. Näin kaikki kysymykset on vastattu ja palaan komission pariin näihin vastauksiin saamiseksi. Thank you very much, Madam Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin Schwabin esittämä kysymys, joka liittyy turvallisuuteen. Meidän näkemyksemme pitkälti sanoma, eli PK-yrityksiä e, tietojen turvallisuuskysymykset askarruttavat, jos niitä säilyttää e, pilvessä. Eli nämä turvastandardit e, ovat asia, joka askarruttaa. Tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että standardeja kyllä työstetään ja sertifikaatteja, mutta vain joissain jäsenmaissa. Tämä ilman muuta on ongelma. Ja näin onkin tärkeää nostaa asia eurooppalaisittain esille. Niin kuin äsken totesin, ajatus olisi, että lähdetään liikkeelle jo tehdystä työstä ja edetään sitten nopeasti yhdessä liike-elämän kanssa. Katsotaan, eh, mitkä ovat olemassa olevat standardit ja niiden tila. Ja tarkoitus ja ajatus olisi sitten saada aikaan järjestelmä, joka voitaisiin jonkin ajan kuluttua saattaa tähän kyberturvallisuuspuitteistoon, mutta emme halua nyt odotella, kunnes tämä laaja puitteisto on saatu valmiiksi, vaan liikkeelle tulee lähteä jo saman tien nyt kehittelemään standardeja, jotka eivät päde vain isommissa jäsenmaissa, vaan toivottavasti voidaan sitten ottaa käyttöön rajat ylittävästi. Ja niin kuin Puolan edustaja totesi, Tällä tavalla myöskin eh, voidaan lisätä eh, muidenkin jäsenmaiden pilvipalvelutarjoajien kilpailumahdollisuuksia. Kun pilvijärjestelystä puhutaan, tällöin puhutaan ei vain yhdestä tuotteesta, vaan koko järjestelmän turvallisuudesta, ja siihen on kiinnitettävä huomiota ja tämä on pidettävä mielessä ja tarvitaan holistista lähestymistapaa, ei sellaista, että vain yksittäisiin osiin järjestelmää kiinnitetään huomiota, vaan koko pilvipalvelujärjestelyn tulisi toimia toivotulla tavalla. Ja sitten nämä yhteydet, suhteet Catherine taisi kysyä tästä ja Kaijan puheenvuorossa myöskin asia nousi esiin, eli yhteys eh, GDPR-asetukseen. Eh, se tuo hyvin jo esiin sen, että artiklassa yksi todetaan, että henkilötietojen vapautelikuuta ei estetä eh, syistä, jotka liittyvät luonnollisiin henkilöihin tai tietojen käsittelyyn tämä asia ilmaistaan varsin selkeästi, mutta emme halunneet nyt eh, duplikoida jo esitettyä asiaa, koska asia löytyy jo kyseisestä tietosuoja-asetuksesta. Ja nyt siis tässä yhteydessä puhutaan vain muista kuin henkilötietojen liikkuvuudesta ja on katsottava, miten sitten nämä kaksi välinettä säädöstä kytkeytyvät toisiinsa. Mutta tästä komissiossa on käyty selvää keskustelua ja katsottu, että eh, GDPR-esitys on selkeä ja nyt tässä keskitytään pelkästään muihin kuin henkilötietoihin. Ja Catherine sitten totesi, että on oltava tai täällä tehtävä yhteistyötä eh, valiokuntien välisesti. Tässä puhutaan monenlaista tiedoista, esimerkiksi eh, tilinpito tiedoista, jotka eivät ole kytköksessä välttämättä tiettyyn y- yhteis- yks- yhteen henkilöön, ja sitten vaikkapa omistustiedoista maanviljelysjärjestelyissä. Tällöinkään ei välttämättä kyse ole tiedoista, joihin sisältyy henkilötietoja, vaan nimenomaan tietoa näistä kohteista, ei niinkään henkilöistä. Ja kannattaa myöskin muistaa se, että kun puhutaan tietovapaasta liikkumisesta pilvissä ja myöskin säilyttämistä siellä, niin tällöin ei puhuta samoista käsittelymenettelyistä, joista puhutaan silloin, kun puhutaan yleisestä tietosuoja-asetuksesta, sillä tässä yhteydessä vain kaksi yritystä on yhteydessä toisiinsa ja vaihtaa keskenään tietoja. No, olemme kyllä valmiit vielä palaamaan tähän asiaan ja selventämään näitä yksityiskohtia. Mutta siis ajatus olisi, että nämä säädökset saataisiin eh, toimimaan hyvin yhteen. Sitten tällä kysyttiin julkisista mm, tarjouskilpailuista ja hankinnoista, onko ne eretty pois? Ei. Laajat artiklat, tai artiklat ovat niin laajapohjaisia, että ne kattavat hyvinkin laajasti nämä kysymykset, mutta tässä olennainen jakolinja menee siinä, puhutaanko henkilö vai muista tiedoista tai onko joitain yleiseen turvallisuuteen liittyviä seikkoja rajoittaa tätä tarjouskilpailua, mutta silloin nämä suhteellisuusargumentit tulevat kuvan mukaan, niin kuin muutoinkin. Ja puheenjohtaja ja Kaija myöskin eh, kysyi, mitä tässä yhteydessä julkisella yleisellä turvallisuudella tarkoitetaan tässä tietysti helposti mieleen tulevat myöskin e, julkista yleistä politiikkaa koskevat huomiot, mutta on todellakin ymmärrettä, että puhutaan vain turvallisuudesta nämä 45 rajoitusta, joihin päädyttiin vaikutusten arviointianalyysissä, kun mietittiin sitä, miten nämä vaatimukset mahdollisesti perusteltaisiin. Ja jäsenmaat totesivat, että varsin tärkeänä nähtiin, esitettiin se, että tulisi voida olla mahdollisuus eh, väliintulolle silloin, kun puhutaan yleisen turvallisuuden vaatimuksista. Varsinaista yleistä politiikasta tällöin siis ei olisi kyse, mutta tähän tietysti aina palataan yksittäisten rajoituskysymysten yhteydessä. Ja mitä komissio nyt sitten aikoo tehdä, miten tämä säädös täytäntöön pannaan. Ensinnäkin selväksi tehdään se, että avoimuusdirektiivi pätee kaikkiin näihin rajoituksiinkin, jotka mahdollisesti tietojen eh, paikantamiseen liittyvät. Ja nyt jo eh, voidaan sanoa ihan sataprosenttisesti, että jäsenmaiden on katsottava, mitä rajoituksia niillä on. Ja jos jotain eh, avoimuusdirektiivin myötä ilmoitettavaa on, asia on hoidettava ja sitten komissio katsoo, ovatko nämä paikannusrajoitukset perusteltuja vaiko eivät free flow-periaatteen huomioiminen jo tässä alussa on sikäli hyvä, että näin ehkä estetään jäsenmaita esittämästä myöhemmässä vaiheessa lisärajoituksia. Esimerkiksi Saksan medialainsäädäntö on asia, jonka puitteissa Saksan viranomaiset ovat esittäneet, että tällöin säilytyspaikkana olisi Saksa. Ja tällöin lähdettiin liikkeelle avoimuusdirektiivistä ja olimme yhteydessä viranomaisiin Saksassa. Ja tältä pohjalta siis katsottiin, että että kyseinen rajoitus haluttiin asettaa. Eli haluamme tarkan käsityksen siitä, minkälaisia rajoituksia jäsenmaat ovat esittäneet. Ja jo tässä vaiheessa tämän, jotta todellakin ymmärretään, voidaanko tällöin puhua yleisen turvallisuuden kriteerin toteutumisesta. Ja sitten myöskin ECRn jäsen kommentoi Puolan jo tekemää työtä. Eh, viime viikolla konferenssissa saimme kuulla tästä yhteis- lähemminkin. Te kysyitte yhteistyöstä. Me olemme ryhtyneet vuoropuhelun jäsenmaiden kanssa. Meillä on yhteyspisteitä, joiden kautta pyrimme asioita hoitamaan. Ja täytäntöönpanosäädöksen sijaan toivoisimme asiantuntijaryhmää, komission asiantuntijaryhmään, johon sitten kytkettäisiin nämä yhteyspisteet ja näin saataisiin asiat toivottavasti koordinoitua myös mahdollisimman hyvin. Kiitos. Uh, Kiitoksia näistä selvistä vastauksista. Olemme näin päässeet kokouksemme loppuun ja haluaisin jälleen kerran kiittää komissiota tehdyistä esityksistä ja annetusta vastauksista. Näin seuraava kokouksemme pidetään maanantaina ja tiistaina. Ja Pascalkin tuli paikalle. 20.21.11. Kiitoksia kaikille, että tuitte paikalle. Kiitos tulkeille. Mukavaa päivänjatkoa.